Kyseessä on yhteiskeskustelu kalastuskumppanuussopimuksista. Kysymys on herra Valensan suosituksesta. EUn ja Liberian välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus sekä sitten edustaja Maton suositus EUn ja Mauritanian välinen kalastuskumppanuussopimus, kalastusmahdollisuudet ja taloudellinen korvaus. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron ensin herra Valos Valessalle, joka on esittelijä. Kiitos. Tämä on ensimmäinen EU-kalastuskumppanuussopimus Liberian kanssa ja se, siihen liittyvä toimeenpano pöytäkirja on alustavasti vuonna 2015 otettu käyttöön. Meidän pitää nyt hyväksyä tulevana viikkona tämä jotta se voidaan toimeenpanna. On hyvä ylläpitää hyviä suhteita Liberiaan ja sen vuoksi tämä yhteinen kalastuskumppanuussopimus on hyvä työkalu näiden suhteiden vahvistamiseksi. Tämä hyödyttää myös Euroopan unionia kokonaisuudessaan. EU ja Liberia nyt jo tekevät yhteistyötä monenvälisen sopimuksen kautta, niin kuin YK merioikeussopimuksen kautta. Ja sen lisäksi Liberia tekee yhteistyötä EUn kanssa myös torjuen LIS eli laitonta ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta. Ja tämä sopimus antaa nyt puitteiston sille, että voidaan paremmin ottaa huomioon yhteisen kalatalouspolitiikan uudistuksen ja sen ulkoiset ulottuvuudet, ja jotta voidaan luoda strateginen kumppanuus Euroopan unionin ja Liberian välille. Päätavoitteena uudessa pöytäkirjassa on tarjota kalastusmahdollisuuksia Euroopan laivastolle Liberian kalastusalueella – Pöytäkirja tarjoaa mahdollisuuksia 34 tonnikalalaivalle Ranskasta ja Espanjasta pohjautuen viitetonnistuun, joka on 6500 tonnia vuodessa. Ja sen lisäksi EU maksaa noin vuosittaisen 650 000 euroa maksuna, joka jaetaan tasan pääsyoikeuksiin ja sitten toimialakohtaiselle kalastuspolitiikalle Liberialle. Tavoitteena on myös yhteistyön edistäminen Liberian kanssa, jotta edistetään kestävää kalastuspolitiikkaa ja tervettä kalakantojen käyttöä Liberian kalastusalueella. Ja se palvelee monempien osapuolten etuja. Ja ennen kuin kannustan äh, tätä salia, ja haluaisin kannustaa, että puolatte tätä esitystä. Kiitos Ravaleissa. Seuraavaksi edustaja Mato. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Pari viikkoa sitten täysistunnossa puhuttiin yhteisen kalatalouspolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta ja mietimme, miten voidaan muuttaa strategiaa, jotta voimme antaa enemmän avoimuutta näihin sopimuksiin ja parantaa näitä työskentelyolosuhteita sekä Euroopassa että kolmansissa maissa, joiden kanssa solmimme sopimuksia. Mauritanian kanssa solmittu sopimus osoittaa, että me olemme etenemässä asiassa ja oikeaan suuntaan. Olemme saaneet aikaan sopimuksen, joka on paljon parempi kuin edellinen sekä eurooppalaisten alusten että Mauritanian ja sen kansalaisten kannalta. He pystyvät nyt hyödyntämään taloudellisista eduista, jotka liittyvät näihin saaliisiin, ja he saavat tukea EUlta, jotta he pystyvät jatkamaan kehitystään. Tämä uusi sopimus Mauritanian kanssa ratkaisee tiettyjä tiettyjä ongelmia ja puutteita edellisestä sopimuksesta, joka jätti paljon toivomisen varaa. Silloin käytettiin hyväksi tiettyjä sääntöjä, jotka liittyvät perinteiseen kalastukseen. Ja sitten kalastusalueet ja saaristoalueet on otettu nyt huomioon, ja siellä on nyt mauria tällaisia kalastajia, ja näin kalastusmahdollisuuksia on lisätty esimerkiksi Turskan osalta. Ja nyt on parannettu myöskin tapaa, jolla mauritialaiset henkilöstön jäseniä otetaan eurooppalaisille aluksille ja näin ratkaistaan sitten ongelmia, jotka liittyvät Mauritaniaan laisten merimiesten pätevyyteen. Ja meidän täytyy myöskin ottaa huomioon kalalajit, jotka vaeltavat eri vesillä – ja täytyy ottaa huomioon myöskin sitten kolmansien maiden tilanne valvonnan osalta. Ja meidän täytyy katsoa, millaisia sopimuksia on tehty tonnikalan osalta muiden maiden kanssa. EUn kalastajat saavat neljän vuoden ajan kalastaa Mauritanian vesillä. Tähän mennessä aika oli rajallisempaa ja nyt on sitten neuvoteltu sopimuksen uudistamisesta lähes samaan aikaan, kun se sitten astui voimaan. Eli Huomattavia parannuksia on tapahtunut sekä EUn että Mauritanian kannalta, ja tämä vahvistaa suhteitamme ja ratkaisee tosiaan tiettyjä ongelmia, jotka liittyvät kolmansien maiden kalastusaluksiin, jotka kalastavat samoilla vesillä. Ja taloudellisesti tämä uusi sopimus huomattavasti parantaa kustannushyötysuhdetta, johon vaikuttavat myöskin nämä muutokset, jotka liittyvät teknisiin kysymyksiin pöytäkirja, jota nyt sovelletaan väliaikaisesti viime marraskuusta lähtien. Voidaan sanoa, että hyvä tasapaino on saatu aikaan, vaikkakin nyt toukokuun lopussa meillä on sitten sekavaliokunta, joka arvioi sopimuksen toimivuutta ja ehdottaa tiettyjä parannuksia. Ja sitten nyt meillä on mahdollista ottaa huomioon uudet kalastusalukset Mauritanian vesillä, ja me tiedämme millaisia puutteita sopimuksessa oli, ja tällä hetkellä Mikäli olosuhteet ovat oikeat, niin voidaan jatkaa tätä toimintaa, mutta mehän tiedämme, että Mauritania vastustaa tätä ja tiedämme, että tätä on vaikea saada mukaan sopimukseen, mutta toivottavasti tässä sekä valiokunnassa saadaan hyviä tuloksia, vaikkakin olemme hiukan pessimistisiä sen suhteen. Ja sitten saalinen purkaminen eurooppalaisiin satamiin, esimerkiksi Kanarian saarilla – Ainoastaan kyse on mauritanalaisten alusten saaliinpurusta. Ja me katsomme, että voitaisiin miettiä nyt poikkeuksia, ainakin sillä aikaa, kun kehitellään näitä Mauritanian satamainfrastruktuuria. Kiitoksia. Kiitos komissaari. Kiitos puhemies, hyvät edustajat. Olen iloinen, että pääsemme keskustelemaan näistä kestävää kalastusta koskevista kumppanuussopimuksista Liberian ja Mauritanian kanssa ja haluaisin kiittää tässä vaiheessa molempia esittelijöitä, herra Valesa ja herra Matoa, näistä mietinnöistä. Ja olen iloinen panessani merkille, että kalatalousvaliokunta – on myös tukenut molempia mietintöjä. Haluaisin sanoa nyt muutaman sanan molemmista mietinnöistä. Aloitan tästä Liberiasta. Tämä uusi kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus ei ole EUn kaikkein suurin kalastussopimus rahallisesti, mutta se on silti merkittävä sopimus, koska se laajentaa EUn alueellisten tonnikalaa koskevien sopimusten verkostoa Länsi-Afrikkaan. Kesto on viisi vuotta ja se antaa luvan jopa 28 nuotta-alukselle ja kuudelle pintasiima-alukselle kalastaa tuolla alueella. Ja siksi tämä Liberian kanssa solmittu sopimus tarkoittaa sitä, että kalastusmahdollisuudet laajenevat maantieteellisesti ilman, että kiintiöihin tulee lisäystä. Tämä sopimus kunnioittaa myös kestävyysperiaatteita kalastustoiminnassa. Se perustuu kaikkein parhaaseen ja viimeaikaisimpaan tutkimustietoon ja toimii syrjimättömästi ja asettaa EUn alukset samalle tasolle muiden maiden alusten kanssa. Se lähettää myös vahvan viestin siitä, että Liberia on nyt valmis liiketoimintaan, vaikka maassa tilanne onkin vaikea viime vuoden Ebola-epidemian jälkeen. Kalastussopimus on todellinen kumppanuussopimus. Se ei tuo ainoastaan kalastusmahdollisuuksia EUn laivastolle ja sitä kautta tuloja, vaan se tuo tuloja myös liberialaisille ja merkitsee sitä, että Liberian kalastustaloutta päästään kehittämään ja pääsemme yhdessä taistelemaan laitonta kalastusta vastaan. Ja tällä tavoin Liberia voi vahvistaa omia valvontatoimiaan. Se pystyy valvomaan kaikkia Liberian vesillä toimivia kalastusaluksia vielä paremmin, huolimatta siitä, missä ne kalastavat. Olemme keskustelleet liberialaisten viranomaisten kanssa ja olemme päässeet keskustelemaan myös kehitysohjelmista liberialaisten kanssa, jolla voitaisiin tukea myös eri sektoreita tämän sopimuksen alla. Tämä työ on vasta alkuvaiheessa, mutta liberialaisviranomaiset ovat jo pyytäneet lisätukea kapasiteetin rakentamiseen pienkalastukseen, kalan prosessointiin ja paikallis, paikallisiin markkinoihin. Olen varma, että tästä sopimuksesta Liberian kanssa tulee pitkäaikainen kumppanuus. Sitten Mauritaniasta pari sanaa. Tämä kalastussopimus Mauritanian kanssa on Euroopan unionin suurin äh, kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus. Se tarjoaa mahdollisuuksia 98 kalastusalukselle 11 jäsenvaltiosta ja laajentaa Euroopan unionin laivastoa tuolla alueella entisestään. Neuvottelut olivat pitkät ja vaikeat, mutta tämä sopimus on paljon parempi kuin aiempi pöytäkirja ja se on nyt sellainen sopimus, jota voidaan pitää esimerkkinä myös tulevissa kalataloussopimuksissa muiden maiden kanssa. Sopimus noudattaa ulkoista ulottuvuutta, joka löytyy yhteisestä kalastuspolitiikasta, kuten Mato ja Valesa tässä totesivat. Tämäkin sopimus rakentuu kestävyyden periaatteelle. Siinä painotetaan avoimuutta, EU-alusten tasapuolista kohtelua verrattuna muiden maiden laivastoihin – tässä tarkoituksena on hyödyntää EUn veromaksajien rahoja tehokkaalla tavalla ja se tarjoaa myös ennustettavuutta EUn kalastajille. Se varmistaa myös, että sektorikohtaisia tukia voidaan hyödyntää paremmin ja että ehdollisuus toteutuu paremmin. Sopimus täytyy vielä panna täytäntöön jouhevasti ja voin vakuuttaa teille, että komissio valvoo hyvin tarkasti kaikkia näitä vaiheita ja kaikkia asioita, joita tähän sopimukseen kuuluu, jotta pystymme varmistamaan, että kalastus toteutuu kestävällä tavalla. Varmistamme myös sen, että Mauritania kunnioittaa avoimuusperiaatteita ja syrjimättömyysperiaatteita. Tämä on äärettömän tärkeää, jotta pystymme varmistamaan, että EU-laivastoa kohdellaan samalla tavoin kuin muita, eikä se joudu toimimaan epäsuotuisammissa olosuhteissa. Minusta on hyvä merkki, että Mauritania äskettäin otti johtavan roolin eräässä kalatalouden avoimuutta koskevassa hankkeessa. Meillä on myös sekakomitea ja se tapaa jälleen tämän kuun lopussa ja toivon, että tuossa kokouksessa voimme hyväksyä nämä sektorikohtaiset tuet tämän uuden pöytäkirjan alla ja parantaa tuota järjestelmää verrattuna edelliseen pöytäkirjaan. Tarkoituksena on ottaa esille Mauritanian kanssa myös se, että voisimme luoda uuden kategorian kalastukseen pohjakalalajeille. Se voisi kattaa myös pääjalkaisia ja mustekaloja. Keskustelemme myös mahdollisuudesta vähentää vaatimuksia liittyen pohjakalalajeihin ja EUn laivastoon ja siihen, että saaliit on purettava Dibossa haluaisin keskustella nyt näistä sopimuksista kanssanne ja odotan tukeanne näille sopimuksille tulevaisuudessa. Äh, <clears throat> Kiitos komissaari. Nyt sitten kollegat puhuvat eri valiokuntien nimissä. Ensinnä edustaja Sebastia, kehitysvaliokunta. Minuutti. Buenas noches. Muchas gracias, señor. Hyvää iltaa. Kiitoksia puhemies. Kehitysyhteistyövaliokunnassa olemme huomissamme huolissamme kahdesta kysymyksestä, kun katsotaan näitä kalastussopimuksia EUn ja kolmansien maiden kanssa. Ensinnäkin kestävyys. Meidän täytyy välttää se, että on liikakalastusta, joka saattaa johtaa katastrofiin tiettyjen kalalajien osalta. Ja toisaalta nämä valmi- valtiot, jotka solmivat näitä sopimuksia kanssamme, saavat etuja, jotka voivat estää sen, että ne eivät enää ole sitten taloudellisesti riippuvaisia niin kuin tähän mennessä. Meillä on näitä tukilausukkeita kehitykseen, jotka mahdollistavat sen, että Mauritania tässä uudessa sopimuksessa ja Liberia toisessa sopimuksessa voivat parantaa taloustilannettaan ja kehittää omaa tilannettaan. Ja nämä lausekkeet liittyvät myöskin avoimuuteen ja sopimusten noudattamisen seurantaan. Eli me seuraamme näitä asioita ja pidämme hyvänä sitä, että näissä sopimuksissa on otettu mukaan nämä meidän valiokunnalle niin tärkeät asiat. Domnul Mureșan, un minut. Pentru Comisia de Bugete. Kiitos. Mureshan budjettivaliokunta. Tämä Liberian ja EUn välinen sopimus antaa uusia mahdollisuuksia ja ennakoitavuutta EU-aluksille sekä teollisuuden alalle yleisestikin. Budjettivaliokunnan puolesta on sanottava, että tämän rahoitusvaikutus Euroopan unionin budjettiin on 3,25 miljoonaa euroa tuleville viidelle vuodelle, jolloin sopimus on voimassa. EU-kalastuslaivaston pääsy Liberian kalastusvesille on hyvin tärkeää huomata sen lisäksi, että puolet maksuista menevät siihen, että tuetaan Liberian toimialakohtaista kalastuspolitiikkaa maassa, jossa puolet väestöstä elää rannikolla ja kalastus on aivan keskeinen osa taloutta. On hyvin tärkeää saavuttaa tavoite niin, että kehitetään kestävää tervettä kalastuspolitiikkaa ja että se voi saavuttaa täyden potentiaalinsa. Näiden toimenpiteiden täytäntöönpano Täytyy varmistaa niin, että rahaa käytetään hyvin eikä mitään petoksia EU-rahoilla tehdä siellä. Kiitos. Korao, un minu. Kiitos. Sitten edustaja Korao. Yksi minuutti. Eh, kehitysvaliokunta. Presidente. Kiitoksia, puhemies. Kehitysyhteistyövaliokunnan kannalta Liberian ja Mauritanian kalastussopimukset ovat askel eteenpäin. Ne ovat maita, jotka yrittävät elpyä. Siellä on ollut sota, epidemioita, ihmisoikeuksien rikkomuksia – myönteisiä merkkejä nyt tulee kummastakin maasta. Siellä on uudistuksia, esimerkiksi kidutus ja orjuus on lakkautettu, mutta ne ovat kuitenkin maita, joita täytyy auttaa kehitysyhteistyössä. Siellä on edelleen hyvin paljon taloudellista eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Me olemme tehneet kalastussopimuksia eri maiden kanssa, jotka jakavat samoja kalastusalueita. Ja meidän pitäisi saada aikaan alueellinen sopimus, jossa mukana ovat kaikki maat yhdessä sopimuksessa. Euroopan parlamentin täytyy osoittaa, että vaikka kyse on kehitysmaista, niin meidän mielestämme meidän pitää antaa mahdollisuus siihen, että komissio toimii näissä asioissa oikealla tavalla. Kiitos. Ähm, doamna Gardia Zabal. Kiitokset Nu Milan Mon 30 Koska hän ei ole täällä, pyydän, että Milan Mon, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Haluaisin onnitella komission jäsentä siitä, että hän on saanut aikaan nämä kalastussopimukset. Ne ovat erittäin tärkeitä kalastukselle, mutta myöskin kolmansien maiden kalastusalalle, kun ajatellaan varoja, joita on varattu erityisaloille. Meidän täytyy jatkaa tällä tiellä ja kalastussopimukset Mauritanian ja Liberian kanssa, vaikka ne ovatkin erilaisia, ne ovat kumpikin tärkeitä eurooppalaisten kalastajien kannalta, myöskin minun alueellani Galifiassa. Tonnikala on tärkein kala, josta on sovittu Liberian kanssa, ja se on hyvin paljon liikkuva kalalaji, ja siksi meidän täytyy solmia tällaisia kalastussopimuksia tällä alueella. Ja sopimus Mauritanian kanssa on yksi kaikkein tärkeimpiä, joita EUlla on, sitä on parannettu nyt huomattavasti verrattuna aikaisempaan sopimukseen, mutta on harmi, että on jätetty pois tämä pääjalkaiskalastus. Ja 30.31. toukokuuta Brysselissä käsitellään kalastuskysymyksiä, jotka liittyvät tiettyihin kalalajeihin, esimerkiksi turskaan. Ja kun analysoidaan nyt näitä kalakantoja, niin voitaisiinko ne saada valmiiksi jo ennen tätä kokousta. Ja niiden tulosten pohjalta voitaisiin sitten katsoa, millaisia kalastusmahdollisuuksia näillä alueilla on. Euroopassa harjoitetaan kestävää kalastusta myöskin EUn ulkopuolella ja sitä valvotaan enemmän kuin missään muualla. Ja toivottavasti Mauritaniassakin sitten toimitaan niin, että vähemmän kestävät kalastusalukset eivät pääse tänne alueelle, koska siitä olisi haittaa näille kalakannoille ja meidän kalastajillemme. Kiitos. Sitten Rodust, puolitoista minuuttia. Nämä kalastusopimukset kolmansien maiden kanssa ovat tehokas tapa edistää nyt yhteisen kalastuspolitiikan periaatteita myös Euroopan ulkopuolella. Ja näin maailmanlaajuisesti voidaan edistää merien kestävää hyödyntämistä. Jotta tämä toimisi, niin sopimuksissa pitää olla selkeitä ehtoja, jotka liittyvät johdonmukaisuuteen, kestävyyteen ja avoimuuteen. Ja näissä kahdessa sopimuksessa, Liberian ja Mauritanian sopimuksessa, niissä on saatu aikaan edistystä, mitä tulee kestävään kalastukseen EUn ulkopuolella. Ja Liberian osalta vuonna 2007 solmettiin sopimus. Ja on hienoa, että nyt EU on vaikuttanut huomattavasti siihen, että kalastusala paikan päällä on kehittynyt huomattavasti ja että siellä on torjuttu laitonta kalastusta. Mauritanian sopimus on sitten esimerkki se tuleville kalastussopimuksille. No sitten nämä avoimuussäännökset ovat erittäin tärkeitä kaikissa tulevissa sopimuksissa. Ja nyt on todettu, että julkiset ja yksityiset kalastussopimukset julkistetaan ja avoimuussäännöt ovat ehdottoman tärkeitä, jotta voidaan todeta, kuinka paljon kalaa eurooppalaisissa vesissä vielä on, ja ilman että heikennämme mauritanalaisten kalastajien tilannetta. Ja tämä on minun käsitykseni kestävästä kalastuksesta kolmansien maiden kanssa. Kiitos. Kiitokset. Sitten Hok minuutti. panie przewodniczący! umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów pomiędzy unią europejską a republiką. tämä sopimus liberian ja eun välillä ja mauritanian kanssa mielestäni molemmat ovat hyviä pohjia sopimuksille. kysymys on kumppanuudesta ja kestävästä kalastuksesta. Kysymys on myös tieteellisestä yhteistyöstä ja valvonnasta. Mielestäni tämä on erittäin, nämä ovat hyödyllisiä sopimuksia. Minulla on yksi kommentti ja yksi pyyntö myös. Nimittäin mitä tulee tonnikalan kalastukseen, mielestäni on pitää esimerkiksi haikaloja, kalastaa sillä tavalla, että mm, on mm, vältettävä sitä, että kun hai on jäänyt kiinni, että sen eviä ei poista ja sen jälkeen se heitään takaisin mereen. Eli kalan poisheittoa pitää valvoa. Mielestäni tämä on tärkeä asia ja se pitää ottaa huomioon. Niin, että valvotaan näitä asioita myös kalastuspolitiikassa. Sitten Nikola, puolitoista minuuttia. Kiitos Tämä sopimus on hyvin myönteinen. Haluaisin mainita siitä muutamia tärkeitä seikkoja. Erityisesti kalastusluvat EUn alueella myönnetään myös tämän sopimuksen perusteella niin, että kahdenväliset sopimukset jäävät pois. Tämä varmistaa sen, että voimme seurata sitä, että yhteistä kalastuspolitiikkaa noudatetaan. Liberia on edistynyt tässä asiassa kovasti. Liberialle korvamerkitään varoja tähän asiaan ja toivon, että ne käytetään niin, että ne hyödyttävät Liberian teollisuutta ja tuovat lisäarvoa liberialaiseen kalastusteollisuuteen. Minusta tämä on hyvin tervetullut sopimus. Komission tulisi kuitenkin ottaa parlamentti vielä paremmin tähän työhön mukaan ja pitää parlamentti ajan tasalla siitä, missä tässä EU-Liberia-sopimuksessa oikein mennään. Me tarvitsemme parempaa yhteistyötä parlamentin ja komission välillä. Domna. Kiitos. Sitten Riada Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tässä kalastuskumppanuussopimuksessa on monia myönteisiä piirteitä, muun muassa se, että Mauritanian ruokaturvallisuus on otettu huomioon ja on otettu huomioon myös se, että siellä riittää viljeltävää maata ja että kalastuspolitiikalla voidaan tukea sitä, että liberialaisilla riittää ruokaa. Minusta Liberia ja Mauritania ei otettu tarvittavalla tavalla kuitenkaan mukaan kaikissa neuvottelujen vaiheissa ja aiempia ongelmia Liberian kalastuksessa ei otettu huomioon, niitä ei pyritty ratkaisemaan ja sama päti Mauritaniaan yleisesti ollaan sitä mieltä näissä maissa, että EU on jotenkin huijannut näiden maiden kansalaisia eikä maksa nyt näistä kalastusoikeuksista tarpeeksi ja että investointi on jollakin tavalla mennyt heidän osaltaan hukkaan ja että tukee jollakin tavoin myös laitonta kalastusta. Meidän tulee tukea myös pienen mittakaavan kalastajia myös EUn ulkopuoliset kalastuslaivastot ovat tässä syyllisiä. Ne eivät välitä lainkaan Liberian ja Mauritanian rannikoiden kestävyydestä. Irlannissa kalakannat ovat vaarantuneet sen takia, mitä toimenpiteitä tietyt kolmannet osapuolet tekivät ja mihin toimenpiteisiin EU-instituutiot ryhtyivät. Meidän pitäisi tarkkailla niitä supertrollareita myös täällä Euroopassa. Kiitos sitten. Puolitoista minuuttia Engström. Kiitos. EUn ja Liberian välinen sopimus koskee tonnikalaa viiden vuoden ajan. Tämä on hyvä sopimus, koska siinä on enemmän avoimuutta ja tukea Liberian kalastussektorille, koska se kasvattaa niiden, heidän omaa kapasiteettiaan. Toivona on, että Liberian kalastussopimus lisää myös tieteellistä tutkimusta ja kalakantojen arviointia ja tukee näin rannikolla tapahtuvaa lähikalastusta. Tämä on mielestäni paras tähän mennessä tehty sopimus liittyen avoimuuteen. Sama koskee myös Mauritanian ja EUn välistä sopimusta. Sekä yksityisiä että mm, tällaisia julkisia kalastuslaivastoja kalastaa näillä vesillä. Mielestäni Toivoisin, että tämä olisi esimerkkinä myös muille kalastussopimuksille ja että tieto olisi täydellistä ja luotettavaa. Mielestäni tämä on hyvä esimerkki EUn ulkoisesta kalastuspolitiikasta, jotta se myös pakottaisi muiden maiden kalastuslaivastoja, kuten Kiinan, Taiwanin ja Venäjän kalastuslaivastoja, sopeutumaan näihin ehtoihin. Mielestäni toiveena on se, että tässä voidaan parem, saada paremmin näkemys kokonaiskalastusponnistuksesta ja käyttää eh, kalastusresursseja paremmin. Mielestäni tässä on hyvä myös ottaa huomioon nämä pääjalkaiset ja se vastaa myös Mauritanian kansallisiin tarpeisiin. Coburn, minuutti. Uh, Kiitoksia, on aina hieno nähdä teidät puhemiehen paikalla. Taas on hukattu aikaa ja resursseja, kun tultiin Strasbourgiin taas. Ja sitten Cameron teki lupauksen brittikansalle. Ja sitten taas yksi kalastussopimus, tai kaksi. Yksi uusi Liberian kanssa ja yksi uudistettu Mauritanian kanssa. Ja sitten silti tässä on taas petetty tavalliset kansalaiset. Nämä sopimukset ovat eurooppalaista kolonialismia, joiden avulla EU voi ryöstää kaloja muiden vesiltä. Kuinka paljon paikallista kalastusta ei tapahdu sen takia, että eurooppalaiset varastavat kaloja. Monetko afrikkalaiset pysyvät köyhinä? Paljonko EUn varoja menee auttamaan tavallisia ihmisiä? On yksi sanonta. Jos meillä antaa kalan, niin hän syö päivän. Jos hänet opetetaan kalastamaan, niin hänellä on sitä ruokaa loppu eläkseen, elämäkseen. Mutta näin ei tehdä kuitenkaan kalastusopimusten kanssa, vaan ihmiseltä viedään elinkeino, ruoka ja sitten laitetaan eurooppalaisten taskut täyteen rahaa ja sitten meitä pidetään huluina, kun haluamme lähteä EU-sta. Thank you. Kiitos, kiitos. Koskaan ei ole eh, liian myöhäistä katua. Eh, edustaja Le Barreton, kaksi minuuttia arvoisa Kiitos puhemies. EU on, e on ollut Mauritanian kanssa kalastussopimus jo vuosikymmeniä ja tämä nykyinen sopimus kattaa seuraavat neljä vuotta. Se on hyvä sopimus, koska EU pääsee kalastamaan Mauritanian vesille ja samalla kuitenkin toteuttaa kestävää kalastusta. Erityisen tärkeässä asemassa tässä sopimuksessa ovat nämä pakastustroolarit, joille on asetettu oma kiintiönsä. EU e maksaa 55 miljoonaa Mauritanialle vuodessa verrattuna edellisen sopimuksen 70 miljoonaan. Mauritania on hyvin köyhä maa, se on hyvin alhaalla inhimillisen kehityksen indeksissä ja siksi tällaiset lisätulot ovat hyvin tärkeitä Mauritanialle. Nyt se saa yli 4 miljoonaa euroa verrattuna aiemman sopimuksen 3 miljoonaan euroon. Tämä viimevuotinen sopimus tarkoittaa myös lisätyötä mauritanialaisille kalastajille. Se on tasapuolinen sopimus, joka palvelee eurooppalaisia intressejä ja kunnioittaa samalla mauritanialaisia intressejä. Tämä on uusi alku EUn ja Mauritanian välisille suhteille. Suhteista on puuttunut viime vuosina molemminpuolinen luottamus. Toimin erityis- toivon erityisesti, että sopimus toimii hyvin kahdesta syystä. Siksi, että olen ranskalainen ja Mauritania on ranskankielinen maa. Olen itse Mauritanian ystävä, frankofonian ystävä ja minulle on aina annettu todella lämmin vastaanotto Mauritaniassa ja toivon myös, että Mauritania Mauritanialle koituu sopimuksesta paljon hyvää, koska se on esimerkillinen kumppani islamismi, islamin terrorismin vastaisessa työssä. Ähm, domnul Serao, un min... Kiitokset. Serao, puolitoista minuuttia. Minä haluaisin myös onnitella molempia esittelijöitä. Mitä tulee Liberia mietintöön, mietin nimenomaan tätä avoimuusulottuvuutta. Erityisesti kyse on työntekijöiden oikeuksista ja ihmisoikeuksista. Mietin myös tämän sopimuksen summia sekä kansainvälisellä tasolla eh, ympäristöstandardeja. Liberia on kohdannut ongelmia nimenomaan sisäisten konfliktien vuoksi ja sen hallinto ei ole toiminut. Sisäinen, sisällissota on johtanut talouskurjuuteen ja olen epäillyt sitä tukea, mikä tälle on annettu eh, nimenomaan kalastuskumppanuuksien yhteydessä, koska kyse on maasta, joka on rakennemuutoksen kourissa ja mielestäni pitää luoda sellaisia suhteita, joilla voidaan äh, lähentyä näitä maita. Nämä kaksi kumppanuussopimusta Liberin ja Mauritanian kanssa lisäävät mahdollisuuksia Euroopan laivastolle myös käyttää näitä uusiutuvia merivaroja äh, kestävästi. Nämä ovat varoja, joita nämä maat itse eivät käytä välttämättä. Ja mielestäni tämä myös parantaa Euroopan elintarviketurvallisuutta Bilbao. Kiitoksia. Pidän hyvänä näitä kalastussopimuksia Liberian ja Mauritanian ja EUn välillä, koska itse tulen kalastajaperheestä ja olen iloinen siitä, millaisia vaikutuksia tällä sopimuksella on ollut omaan kaupunkiin ja muihin alueisiin Euroopassa. Tämän hankala ala, siellä tarvitaan uusia mahdollisuuksia ja meidän täytyy muistaa myöskin hyvät käytänteet ja vastuullisuus kalastuksella. 124 alusta Euroopasta voi nyt mennä näille vesille, mutta meidän täytyy muistaa myöskin kestävä kalastus ja paikallisyhteisöjen kehitys ja laittoman kalastuksen torjunta. Faktat osoittavat, että kyse ei ole ainoastaan Euroopan alasta, vaan myöskin paikallisyhteisöistä. Me tarvitsemme tällaisia sopimuksia, jotka koskevat kaikkia sidosryhmiä. Liberiassa tämä nyt tapahtui ensimmäistä kertaa ja Mauritanian osalta uudistetaan nyt hyvin tärkeä sopimus. Ja meidän täytyy puuttua tähän pääjalkaiskysymykseen. Sehän on Kanarian saarten osalta tärkeä kysymys. Meidän täytyy katsoa, millä tavalla noudatamme yhteistyöpolitiikkaa ja miten sitten maksamme korvauksia näistä toimista. Näitä sopimuksia on korvattu muilla tavoilla, jotka ovat vähemmän kestäviä ja vähemmän sosiaalisia. Kiitos. Ähm, Donna Briano, un minut. Kiitos. Briano, minut. Grazie, presidente. Kiitoksia, puhemies. Kiitoksia komission jäsenelle tästä työstä, jota komissio on tehnyt. Ja kiitos esittelijöille. Näissä kumppannussopimuksissa meidän täytyy muistaa periaatteet, joita noudatetaan Euroopassa. Se on ihan oikein. Ja kun kalastetaan kolmansien maiden vesillä, meidän täytyy antaa riittävästi tukea paikalliselle kalastukselle ja kestävälle kehitykselle. Meillä on nyt suhteita maihin, jotka tarvitsevat tämän tyyppistä apua. Ja ihmisoikeudet ja vastavuoroinen vastuullisuus meidän ja kolmansien maiden välillä on tärkeä kysymys. Eli arvostamme komission tekemää työtä ja siitä, että nämä asiat on otettu mukaan tähän tekstiin. Meidän täytyy jatkaa ja tarkistaa, kuten sopimuksessa on todettu, että EUn panos näissä kysymyksissä todellakin koituu paikallisen väestön hyödyksi. Me emme voi ummistaa silmiämme siltä, että suuret teolliset kala-alukset vievät resursseja näistä maista, ja kuitenkin meidän täytyy tukea näitä paikallisia yhteisöjä. Ja lopuksi vain haluaisin vielä sanoa, että toivomme, että tämä kalastussopimus esimerkiksi Liberian osalta voi parantaa hetkistä tilannetta. Kiitos. Äh, Kiitos sitten Agiera Garcia, minuutti. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin onnitella esittelijää tästä tuloksesta, joka on hyvin merkittävä, kun ajatellaan Euroopan kalastusta ja espanjalaista kalastusta. Ja haluaisin tukea näitä sopimuksia Liberian ja Mauritanian kanssa. Nämä sopimukset ovat huomattavasti nyt parantuneet verrattuna muihin sopimuksiin, ja olemme nyt oikealla tiellä. On hyvin tärkeää, että solmimme tällaisia sopimuksia, ja onneksi näitä sopimuksia on parannettu, Ikävä kyllä, tekstiin ei ole otettu mukaan sitä, että nämä pääjalkaisalukset on jätetty tämän ulkopuolelle. Ja se on harmi, koska aikaisemmassa sopimuksessa tämä oli, mutta nyt se on suljettu pois. En tiedä, olisiko mahdollista, ei varmaan ole, mutta olisi kuitenkin tärkeää tämän ottaa esille. Ja sitten kun lopussa analysoidaan tätä uutta kategoriaa ja on tärkeää, että silloin otetaan nämä mukaan, tietysti mikäli tieteelliset tulokset tukevat sitä. Kiitos. Blanco, un minut. Blanco, yksi minuutti. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia, puhemies. Kansainväliset kalastussopimukset ovat aina hyvä uutinen, ja on hyvä uutinen siis, että on saatu aikaan sopimukset Liberian ja Mauritanian kanssa. Tämä on hyvä uutinen Euroopan eurooppalaisille kalastajille. Puhutaan yli 120 kalastusaluksesta, mutta tämä on hyvä uutinen myöskin, kun ajatellaan kyseisten maisten kehitystä. Ja näin ollen tämä on myönteistä. En nyt tässä vaiheessa enää lähde puuttumaan yksityiskohtiin, mutta olisin halunnut, että Mauritanian sopimuksessa olisi otettu mukaan tämä pääjalkaislaivasto. Se on tärkeää minun alueelleni Galicialle ja siksi haluaisin nyt ottaa esille tämän asian. Eli jos olisi mahdollista, niin ehkä voitaisiin tämä vaatimus vielä ottaa huomioon. Ja komission jäsen, jatkakaa työtä tähän suuntaan, jotta saisimme aikaan uusia kalastussopimuksia. Kiitokset. Nyt seuraavaksi edustaja Bogovic. <clears throat> Ne prihajam iz pomorske države, ki bi imel Kiitos na afriški. En ole itse merenkulkuvaltiosta, joka hyödyntäisi Afrikan vesiä kalastukseen, mutta tuen silti näitä kalastuskumppanuussopimuksia yksinkertaisesta syystä. Niin kuin Euroopan komissio ja esittelijät kertoivat, nämä sopimukset hoitavat kahta asiaa. Ensinnäkin yhtäältä Euroopan kalastuslaivasto hyötyy niistä ja toiseksi myös sitten kehitys yhteistyö näiden maiden kanssa on tärkeää. Nämä ovat maita, jotka ovat kärsineet kovasti erilaisista ongelmista, kuten sairauksista ja paljon muistakin. Ja uskon, että kun keskustelemme tällaisista sopimuksista, on taattava korkealaatuinen humanitaarinen tuki, koska se on varmasti näille maille hyvin tarpeen. Ja toisaalta se on tärkeää myös EUlle. Kiitos. Kiitoksia puhemies. Kalastus luo työpaikkoja sekä EU:ssa että muualla. Ja siitä syystä EUn ulkoinen kalastuspolitiikka on sellaista, että sen on suojeltava kalastajia sekä pienessä mittakaavassa toimivia että muita, ja nimenomaan eu kalastajia. Ja siinä mielessä tällaiset sopimukset, kuten nyt nämä sopimukset Mauritanian ja Liberian kanssa, tulee olla selväsanaisia niin, että ne suojelevat näitä pienen mittakaavan kalastajia ja Täytyy varmistaa myös, että sopimuksilla taistellaan laitonta kalastusta vastaan. Myös kalastajien työoikeuksista on pidettävä huolta, erityisesti Mauritaniassa. Mauritaniassa on periaatteessa orjuuteen perustuva järjestelmä nyt olemassa. Siellä on 150 000 Faratin kansaan kuuluvaa ihmistä, jotka ovat orjan asemassa omassa maassaan. Siksi meidän tulisi välttää sopimuksia Mauritanian kanssa. Mitä komissio ja se Vella sanoo näistä ihmisistä, näistä orjista Mauritaniassa? Haluaisin vastauksen tähän Vellalta. Äh, Kiitoksia puhemies komission jäsen Vella. Ensinnäkin onnittelut Matolle ja Valesalle. He ovat tehneet hyvää työtä. Ja nämä kumppanisopimukset kolmansien maiden kanssa ovat nyt sitten aivan huomattavasti laadukkaampia kuin aikaisemmin. Eli meidän täytyy nyt muistaa, että kansainvälisesti on määritelty, että kala on erittäin tärkeä proteiinin lähde maailman kansalaisille – ja maat, jotka eivät pysty hyödyntämään omia resurssejaan syystä mistä hyvänsä, koska aluksen liian vähän, koska heille ei ole oikeaa teknologiaa, niin Liberian ja Mauritanian kanssa on nyt solmittu sopimuksia, joilla on erityinen tausta. Ja kun sitten maksetaan, jotta he pystyvät kehittämään omaa kalastalaansa ja kalastuslaitostaan, ja tämä on tärkeä kysymys ja mielestäni, jos haluamme kalastaa kestävästi asetustamme pohjalta, niin se on hyvä. Se on parempi kuin että tehdään sopimuksia esimerkiksi Venäjän kanssa, joka ei pidä sopimuksesta kiinni. Kiitos, komissari Vella. Olkaa hyvä. Kiitos, puhemies. Haluaisin kiittää jäseniä rakentavista ehdotuksista ja kommenteista. Nämä kaksi kestävän kalastuksen kumppanuussopimusta ovat askeleita eteenpäin eri syistä. Sopimus Mauritanian kanssa on suurin tähän mennessä ja Liberian kumppanuussopimus tukee kalastajia maassa, joka vielä kärsii viime vuoden Ebola-kriisistä. Kaikki osapuolet hyötyvät nyt lisääntyneestä valvonnasta, ja sääntelystä, kasvavasta ennakoivuudesta ja avoimuudesta. Nämä sopimukset tuovat hyvää arvoa veronmaksajien varoille, kuten te pyysitte. Molemmat kalastuskumppanuussopimukset ovat sellaisia, että niitä tuetaan vahvasti ja haluaisin kommentoida nyt vielä niitä lisäksi. Oli useita jäseniä, Briano, Sebastia, jotka kyseenalaistivat näiden sopimuksien kestävän luonteen. Kyllä, kestävä kalastuskumppanuussopimus, joka tehdään näiden maiden ja EUn välillä, ovat hyvin sääntely, säänneltyjä mm, sopimuksia, jotka koskevat kolmansien maiden vesillä kalastamista. Ja niillä pyydetään, pyritään takaamaan, että EUn kalastussääntöjä Mm, noudatetaan ja että kalakantoja kalastetaan säännellysti eikä kilpailla paikallisten kalastajien kanssa näistä kalakannoista. Komissio haluaa valvoa tätä ja mikään muu laivasto maailmassa ei ole näin läpinäkyviä ja hyvän hallinnon mukaisia sääntöjä asettanut omille laivastoilleen. Milan Moon, Agille ja Blanco Lopez kaikki puhuivat pääjalkaiskysymyksestä. Ja tässä kohdin pitää sanoa, että viimeaikaisimmat tieteelliset tutkimukset osoittavat, että kanta on edelleenkin ylikalastettu. Mauritania myös vahvisti, että se haluaa pitää pääjalkaisten kalastuksen omalle kansalliselle laivastolleen. Sen vuoksi pyyntimahdollisuuksia ei tarjota muille. Kuitenkin Euroopan unioni edelleenkin tekee yhteistyötä Mauritanian kanssa siihen suuntaan, että voidaan riittäviä hallintotoimenpiteitä saada tämän kannan elvyttämiseksi. Mainittiin myöskin hait. Mielestäni Hok otti äh, hait esiin ja tämän kohdalla täytyy sanoa, että EUn laivasto ei harjoita äh, evien irroitusta EU:ssa eikä sen ulkopuolella. Useat jäsenet myös mainitsivat erityisen laivaston, joka pienimuotoista kalastusta harjoittaa. Ja mm, mitä tulee orjuuteen, jonka Marias mainitsi, kumppanuussopimukset eivät auta pelkästään EUn laivastoa, vaan nimenomaan näiden maiden laivastoa, joka osittain on tätä pienimuotoista. Ja näin ollen he pystyvät myös sosiaalisia kysymyksiään ratkomaan näiden sopimusten avulla. Paljon kiitoksia puhemies. Kiitokset. Valeessa kaksi minuuttia. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Minä haluaisin kiittää kaikkia osallistumisesta tämän iltaiseen keskusteluun. Kaikkien kannat olivat tärkeitä, koska me saimme niistä lisää informaatiota omaan työhömme ja lisävahvistusta sille, miten tärkeitä nämä sopimukset ovat. Toivoisin vain, että joskus kalastuskeskustelut käytäisiin vähän järkevämpään aikaan päivästä. Kiitos. Mulțumim. Eh, domnul Mat. Kiitos. Sitten Mato. Kaksi minuuttia. Grazie presidente. grazie Kiitoksia puhemies komission jäsen. Haluaisin kiittää kaikkia, jotka käytivät puheenvuoron. Huomenna äänestämme sopimuksesta, joka oli vaikea neuvotella ja vielä vaikeampi allekirjoittaa, mutta se on kuitenkin hyvin myönteinen. Mauritanian maa, jossa on paljon tarpeita mutta kuten monissa Afrikan maissa, siellä on paljon mahdollisuuksia ja EUn tulee vahvistaa suhteitaan tähän maahan. Eli haluaisin korostaa, millä tavalla teemme työtä EUsta Kanarian saarilla. Siellähän on tiettyjä hankkeita, jotka ovat hyvin kiintoisia, esimerkiksi Mauritanian kanssa, kuten Makapel-hanke, joka avaa paljon mahdollisuuksia kummallekin osapuolelle. Mutta olen huolissani siitä, että tässä nyt on puhuttu siitä, että 100 prosenttia saalista pitää purkaa muualla kuin Kanarialassa, mutta me emme voi antaa periksi, meidän täytyy neuvotella. Kanarian lisäksi meidän täytyy varmistaa, että emme anna periksi. Meidän täytyy jatkaa tässä kysymyksessä. Jos pystymme ratkaisemaan näitä, näitä kysymyksiä, niin uskomme, että viime kädessä saamme aikaan erinomaisen sopimuksen kaikille. Ja se on sitten esimerkki sopimuksille, joita EU tulevaisuudessa solmii kolmansien maiden kanssa. Ja siksi kehotamme, että komissio jatkaa tällä tiellä kaikissa neuvotteluissa ja pyytäisin teiltä tukea, jotta voimme hyväksyä tämän suosituksen ja haluaisin kiittää kaikkia henkilöitä täällä parlamentissa, jotka ovat saaneet olleet mukana tekemässä tätä hyvää sopimusta, jotta pystymme ratkaisemaan näitä kysymyksiä sillä tavalla kuin kalastajat Euroopassa ovat pyytäneet. Kiitos. Kiitokset. Päätän yhteiskeskustelun.